mikä on ihmisten kohtalo, mutta se vaikuttaa myös siihen, mikä on Euroopan unionin moraalinen kapasiteetti maailmantasolla. tasolla. Kiitoksia. Keskustelu loppui tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Nyt menemme Sarbon mietintöön, joka koskee maatalouden tunnustamista strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä. Neljä minuuttia esittelijä. Kiitos, puhemies. Minulla on kunnia esitellä tämä mietintö, joka käsittelee maatalouden strategista merkitystä elintarviketurvan yhteydessä unionille. Maatalous on jäänyt sivuraiteelle EUn tulevaisuudesta ja strategiasta keskusteltaessa ja tällä mietinnöllä – on tarkoitus osoittaa, että EU ei suinkaan ole turvassa elintarviketuotannon suhteen. Maanviljelijät kokonaisilla maaseutualueilla ovat vaarassa uhanalaisia ja ilmastonmuutos pienentää elintarvikevarantoja entisestään Euroopassa ja muualla maailmassa. Elintarviketuotannon on, kasvettava vähintään 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä jotta voidaan tyydyttää ruoan tarve maailmanlaajuisesti. Ja siksi elintarviketurva on otettava keskustelun keskiöön sekä Euroopassa että muualla maailmassa. EUlla on oltava vahva kanta tähän haasteeseen ja tässä mietinnössä ehdotetaan joitakin toimenpiteitä. Ensinnäkin tarvitsemme yhteisen maatalouspolitiikan, joka on vahva, joka pystyy takaamaan elintarviketurvallisuuden sekä EUn kansalaisille että muun maailman kansalaisille. Kun ajatellaan rajallisia resursseja ja ilmastonmuutosta, emme voi puhua elintarviketurvallisuudesta, jos emme ota esille kahta keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin hintavaihtelut ja markkinoiden vaihtelut sekä ruokavarantojen pieneneminen maailmanlaajuisesti. Hintavaihteluissa kehotamme komissiota uuden YMP YMPn puitteissa vahvistamaan hintavaihtelujen torjuntavälineitä ja estämään spekulointia ja keinottelua elintarvikemarkkinoilla. Elintarvikevarannot ovat nykyään maailmanlaajuisesti pienemmät kuin aikaisemmin arvioiden mukaan. Ne riittävät kattamaan elintarvikkeiden tarpeen vain noin puolentoista kuukauden ajaksi. Siksi mielestäni olisi hyvä ajatus luoda maailmanlaajuinen elintarvikevarantojärjestelmä, joka kattaisi sekä hätävarannot että sellaiset varannot, joita voitaisiin käyttää e, maataloustuotteiden hintavaihtelujen hillitsemiseksi. Näitä varantoja pitäisi hallita kansainvälisesti ja ne pitäisi perustaa olemassa oleville instituutioille, kuten YKlle tai FAOlle. Mielestäni EUn pitäisi olla aloitteen tekijä tässä hankkeessa. Toinen tärkeä seikka, josta mietinnössä puhutaan, on nuorten viljelijöiden tilanne. Jos todella olemme kiinnostuneita siitä, mitä EUn maataloudelle jatkossa tapahtuu. Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota nuoriin viljelijöihin. EUssa vain 7 prosenttia viljelijöistä on alle 40-vuotiaita ja siksi toivomme, että komissio laatii toimia nuorten viljelijöiden kannustamiseksi. Korostamme myös eurooppalaisen maanviljelyn monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyttä ja toteamme, että esimerkiksi perinteisten viljelymenetelmien ohella pitää tukea perheviljelyä, pientiloja ja luomuviljelyä, jotka kaikki voivat tuoda oman arvokkaan lisänsä elintarviketurvallisuuteen. Toivomme myös sellaisten eurooppalaisten ohjelmien ja hankkeiden perustamista, jotka tukevat näitä tavoitteita. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa sitäkään, että myös meillä EUn alueella on nälkää ja kurjuutta. Tuhannet ihmiset ovat saaneet EUn ruoka-apua tänäkin talvena. Siksi on erittäin tärkeää säilyttää EUn avustusohjelmat, joilla voidaan tarjota apua elintarvikkeiden muodossa kaikista kurjemmassa asemassa olevalle, oleville kansalaisille. Haluan kiittää lopuksi kollegoja erityisesti maatalousvaliokunnasta, hyvästä yhteistyöstä ja tärkeistä kommenteista, joita heillä on ollut tähän mietintöön. Ja kiitän myös tämän valiokunnan sihteeriä ja toivon, että huomenna voimme äänestää hyvästä mietinnöstä, josta on apua kansalaisille. Guinness. Kiitoksia. Puheenvuoron saa Guinness. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää Sarvuuta erinomaisesta mietinnöstä ja myös hänen yhteistyöhalukkuudestaan varjoesittelijöiden kanssa. Itse edellisellä kaudella tein elintarviketurvallisuudesta ja ympistä lausunnon. Ikävää, että joudumme keskustelemaan tästä asiasta keskellä yötä, mutta ehkäpä juuri keskiyön hetkellä Eurooppa ja maailma herää ja havahtuu ymmärtämään, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä myös ympin uudistuskeskustelua silmällä pitäen. Minulla on muutamia huolenaiheita, mutta ne kyllä heijast- tulevat esiin myös lopputekstissä. Voidaan sanoa, että tietty tuotantojärjestelmä on parempi kuin jokin toinen, mutta minä en ole samaa mieltä. Me tarvitsemme kaikkia näitä tuotantojärjestelmiä, jotta voimme parantaa elintarviketurvallisuutta. Meidän täytyy puuttua markkinoiden heilahteluihin ja hintojen heilahteluihin. Kaikki kaikkein tärkein ongelma on se, että maanviljelijöiden tulotaso on liian alhainen. Eivät nuoret maanviljelijät haluavat tehdä työtä ilmaiseksi. Kiitoksia Nikolasik. Kiitoksia puhemies. Johtuen väestön kasvusta meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota elintarviketurvaan ja elintarviketuotantoon, jotta voidaan Tämä, ja jotta tätä voidaan parantaa, meidän täytyy lisätä läpinäkyvyyttä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota maanviljelijöiden, huomiota maanviljelijöiden tilanteeseen, hinnoitteluun, tuotannon määrään. Ja on tärkeää, että tämä kytketään yhteen maaseudun kehittämispolitiikan kanssa ja maatalouden kestävyyden ja kehittämisen kanssa. Elintarvike tuotannolla on suuri merkitys ja maataloustuotannolla samoin siksi tarvitaan voimakkaita kannustimia. Meidän täytyy saada maaseudulle lisää ihmisiä, jotta voimme tätä kautta edistää kestävää kehitystä maaseudulla. Seuraavaksi Luis Auis. Haluan onnitella vilpittömästi kollega Saarbuuta hänen tekemästään työstä ja toivon todella, että komissio ottaa huomioon etenkin sen, kuinka monimuotoinen kysymys maanviljely on. Maanviljelyssä vaikuttavat sekä finanssimarkkinoiden sääntely että rakenteiden muuttaminen – mutta siihen vaikuttavat myös esimerkiksi G20 ja muut reunaehdot. Viljelijöiden kannalta ja kansalaisten riittävän ruoan saannin kannalta Euroopassa ja muualla maailmassa ongelmaa on käsiteltävä sen koko laajuudessa. YMP-uudistuksen yhteydessä on otettava huomioon se, että maatalouspolitiikka edellyttää toimia myös muilla politiikan aloilla, joita ovat esimerkiksi talous- ja terveyspolitiikka. Kiitoksia sitten Boise Boiski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti, puhemies. Haluaisin kollegoiden tapaan kiittää esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. Se on ehkäpä yksi tärkeimpiä tämän vaalikauden aikana. Meitä on yhä enemmän ja enemmän tällä maapallolla. Ja viljelykelpaista maata on kuitenkin yhä vähemmän ja vähemmän. Elintä on tullut strateginen tuote. Jos me haluamme korva, vaikka me haluaisimme korvata öljyn vaikkapa vesitä ja aurinkovoimalla, niin ruokaa emme voi korvata millään muulla. Euroopan unionissa joskus toimimme ikään kuin meillä olisi ylituotanto-ongelma elintarvikesektorilla. Koko yhteisen politiikkamme tarkoitus oli lisätä tuottavuutta, mutta nyt täytyy pohtia, täyttää huomioon se, että tuleekin ruoasta puutetta. Tämä mietintö on hyvä signaali, hyvä merkki. Meidän täytyy suojella maataloutta. Ja sitten Jaare. Ja, vielen, äh, vielen dank. Kiitos puhemies. Politiikassa ihan niin kuin arkielämässäkin on monesti niin, että se mitä jo on olemassa saa hyvin vähän arvostusta. Niinpä kun olemme EU-ssa tottuneet siihen, että meillä on ylen määrin elintarvikkeita ja aina on ostettavaa, niin ei osata olla huolissaan. Jos lasketaan yhteen, niin Euroopan omavaraisuusaste on 88 prosenttia maataloustuotteissa. Ja meidän onkin kiinnitettävä huomiota siihen, että säilymme omavaraisina maataloustuotannon suhteen. Mietintö ottaa tämän tärkeän asian keskipisteeksi ja meidän on yhteisen maatalouspolitiikan avulla varmistettava, että kansalaisemme saavat riittävästi elintarvikkeita. Ilmastovaikutus, energian hinnan nousu, väestön lisääntyminen maailmassa, kaikki tämä kertovat selvää kieltä siitä, että Eurooppa ei yksin pysty hoitamaan näitä asioita, vaan tätä on strategisesti koordinoitava koko maailman kanssa. Yeah az unió biztonságos élelmiszerellátás... Elintarvikkeiden tuottaminen Euroopan kansalaisille on asia, josta on tulossa tulevien vuosikymmenien aikana entistä suurempi haaste. Mietintö osoittaa, että elintarvikkeet ja juomakelpoinen vesi ovat aineita, jotka, josta on tulossa samankaltaisia tuotteita kuin tällä hetkellä öljy, joten mietintö on todellakin ajankohtainen, koska nyt käynnistetään ne valmistelut, jotka liittyvät keskusteluihin yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Ja ensimmäiset keskustelut, jotka koskettelevat rahoitusnäkymiä, alkavat juuri tänään ja nyt tähän on ikään kuin kohdistettu iskuja. Täytyy muistaa, että maatalouden maataloustuotanto ei tuota ainoastaan elintarvikkeita, vaan myös sellaisia arvoja, joita muualta ei saada. Edustaja Morvain. Szépen az élelmiszerbiztonságról szólva zavaró számomra. Kiitoksia puhemies. Elintarviketurvallisuus on ongelma, joka on kaikille samanlainen. Uudet jäsenvaltiot ovat kuitenkin erilaisia kuin vanhat jäsenvaltiot. Kysymys. Miten maassa, jossa valitsee hyvät maanviljelysolosuhteet, on edelleenkin lapsia ja aikuisiakin, jotka kärsivät nälkää, joilla ei ole riittävästi ruokaa? miten voidaan ö, lähteä siitä, että suurilla alueilla on paljon teollisuutta, mutta ja myös elintarviketeollisuutta, mutta ö, tuotteet ö, myydäänkin sitten ö, muihin maihin ja sitten ne palautuvat meidän maihimme järkyttävällä hinnalla. Kelly seuraavana. Eh, Kiitos. Muiden puhujien tavoin minäkin onnittelen Saarboa tästä hienosta työstä, jota hän on mietinnön parissa tehnyt. Hän on ottanut esiin hyvin monia asioita, enkä nyt toista niitä, mutta otan esille pari asiaa, Toivon, että YMP saa asianmukaisen rahoituksen ja että tällä parlamentilla on siinä työssä suuri rooli, eikä rahoitusta vähennetä. Toiseksi toivon, että ihmisiä kannustetaan valitsemaan maanviljely elinkeinoksi. Ottaen huomioon, että meillä on tarvetta ravita suuri määrä ihmisiä, pitäisikö meidän arvioida uudestaan myöskin GMO-politiikkaamme, jonka avulla voitaisiin saada aikaiseksi suuria satoja pienemmällä alalla. Kiitoksia Kelli. Seuraavaksi edustaja Sergeri. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Tässä, tästä mietinnöstä käy ilmi, että maataloustuotannossa on voinut tapahtua paljon. Kaikkia ei voida kuitenkaan toteuttaa. Tähän saakka on kuljettu elintarvikkeita maailman toiselta laidalta toiselle. Ja nyt ei voida enää tuoda paprikoita, omenoita Brasiliasta, Kiinasta. Niitä ei voida tuoda. Esimerkiksi lihaa ei voida tuoda enää sieltä, koska nämä tuotteet käy, tekevät liian pitkän usean viikon matkan ja tiettyjä säilyntäaineita täytyy käyttää. Sitten ne ovat taas haitallisia tai suorastaan vaarallisia terveydelle. Ja sitten voidaan havaita, että on paljon sairauksia, jopa syöpiä, joita ilmenee. Eli pitäisi tukea pieniä tuottajia, jotta nämä pienet tilat voisivat ratkaista tämän kriisin, jonka vallassa olemme. Puhemies, maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi eri elintarviketurvassa, josta tässä mietinnössä on kyse, kertoo siitä, että halutaan pitää kiinni elintarvikeomavaraisuudesta. Mitä suurempi omavaraisuus, sitä parempi elintarviketurva ja sitä paremmin kansalaisille voidaan tarjota riittävästi riittävän hyvää ruokaa. Tämä on myös hyvä keino torjua hintavaihteluita, jotka ovat nykyään merkittäviä. Ongelman syyt ovat taloudellisessa keinottelussa, joka ulottuu myös elintarvikkeihin ja Syynä on se, että suuret pankit ovat keskittyneet ja muodostaneet taloudellisen kuplan. On tehtävä loppu niille välineille, jotka mahdollistavat tällaisen keinottelun erilaisille rahoitusvälineille ja politiikoille. EU ei kuitenkaan nykyisellä toiminnallaan todellakaan pysty torjumaan keinottelua, kuten käy ilmi myöskin YK elintarviketurvaa käsittelevästä raportista. Seuraavaksi edustaja Lydia. Uh, on in relation to many other issues that are going on. Niin, tällä hetkellä me keskustelemme kaikkein köyhimmistä Euroopan romaneista. Ja nyt meillä on Unkarin puheenjohtajakaudella tämä uusi Rooman strategia kun puhumme köyhimmistä ja kaikkein köyhimmistä, niin useinkaan emme puhu maanviljelyksestä. Tämä johtuu osittain siitä, että kaikkein köyhimmät eivät omista maata. Tässä ei olekaan kyse ainoastaan elintarviketurvallisuudesta, vaan siitä, että ylipäänsä olisi leipää pöydällä. Tämä on EUn yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Mielestäni maataloussektorilla komissionkin tuli, maataloussektorin ja komission tulisi Ähm, mm, noudattaa kaikkia niitä strategioita, joiden tarkoitus on torjua köyhyyttä ja saada ruokapöydille. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissaari Georgiolle. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Komissio on erittäin tyytyväinen tähän ajankohtaiseen mietintöön nyt kun elintarvikkeiden hinnat nousevat lähinnä johtuen luonnonkatastrofeista, ääriilmiöistä ja myös energian hintojen nousemisesta. Sehän on vaikuttanut ruoan hintaan ja haluaisinkin kiittää esittelijää Sarbua ja maatalousvaliokunnan jäseniä hyvästä työstä. Elintarviketurvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia miljardille ihmisille maailmassa, jotka edelleenkin kärsivät nälkää. Mutta se on tärkeää myös haavoittuville väestön osille Euroopassa. Heille ymp on tärkeä asia. Joskus ymppiä kritisoidaan, mutta se on kuitenkin onnistunut antamaan EU-kansalaisille ruokaa, johon heillä on varaa. Se on myös mahdollistanut elintarviketurvallisuuden. Tämän täytyy jatkua. Elintarviketurvallisuutta pidetään myös keskeisenä asiana YMP-tiedon annossa YMP 2020, jonka komissio hiljan hyväksyi. Tämä esittelijän mietintö korostaa sitä, kuinka harmillinen asia hintojen vaihtelu on. Sehän liittyy elintarviketurvallisuuteen, koska sillä on vaikutusta niin maanviljelijöihin kuin kuluttajiinkin. Komissio on yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy puuttua tähän hintojen heilahteluongelmaan. Meidän täytyy pohtia parempaa säädäntöä ja avoimuuttakin tulisi saada aikaan. Eikä tämä edellytä ainoastaan parempia rahoitussäädöksiä, vaan myös täyttä läpinäkyvyyttä markkinoilla. Mietinnössä suositetaan, että olisi globaali elintarvikejärjestelmä, ei mikään helppo juttu. Aiemmin meillä on ollut erilaisia hyödyke boardeja, toimikuntia, ne eivät ole auttaneet. Tämä onkin ongelma, joka edellyttää yksityiskohtaisempaa keskustelua ja meidän täytyy myös käyttää hyväksemme sitä kokemusta, jonka olemme saaneet muun muassa tästä miljardin elintarvikefasiliteetista, jonka vuonna 2008 komissio hyväksyi. Meidän täytyy myös ottaa oppia oppia siitä työstä, jota komissio tekee FAO ja maailman elintarvikeohjelman kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että elintarvikkeiden hintojen nousua voidaan estää. Kaikki tämä voi olla mahdollista, jos G20 tarkastelee lähemmin elintarvikevarastokysymystä. Ja voitte olla varmoja siitä, että Euroopan komissio tulee aktiivisesti osallistumaan – näihin keskusteluihin tulevina viikkoina. Lopuksi mietinnössä, ja monet teistäkin olette todenneet tänä iltana, olette vedonneet ö, vahvemman maatalouspolitiikan puolesta, jotta voidaan saada elintarviketurvaa kaikille, niin että voidaan myös tukea tutkimusta ja innovaatioita, jotta voidaan vastata siihen haasteeseen, että täytyy vähemmällä resursseilla tuottaa enemmän. Komissio on ihan samaa mieltä teidän kanssanne. Mitään muita instrumentteja ei oikeastaan ole tähän haasteeseen vastaamiseen kuin YMP, vahva YMP. Meidän täytyy pitää huoli sitä, maatalo, pitää siitä, että maatalous on kilpailukykyistä ja meidän täytyy myös saada nuoria ihmisiä Euroopan maataloussektorin töihin. Kiitoksia. Komissaari, keskustelu päättyy tähän. Äänestys järjestetään torstaina. Seuraava istunto järjestetään huomenna 18.1. yhdeksältä ja niin edelleen.